La séance est reprise. Me jatkamme istuntoa. Liettuan viranomaiset ovat kertoneet parlamentin vaaleista Liena tuli Dombrovskin tilalle. Hän 19. maaliskuuta alkaen artiklaan kolme kohdan nojalla, kunnes hänen valtuutensa on vahvistettu, Rova Liepina on parlamentissa ja nauttii täysistä oikeuksista, kun hän on antanut talouskytköksistään myös tiedot. Esityslistan mukaan seuraavaksi suullinen kysymys komissiolle matkapuhelinten latureiden yhteen toimivuudesta. Puheenvuoron saa